eli komission varapuheenjohtajan korkean edustajan julkilausuma Libyan tilanteesta. Ja nyt Haluaisin antaa puheenvuoron ministerille. Eli odottelemme hetken. Minister Konders, Ministeri Kunders, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. President. Puhemies, kunnianarvoisat parlamentin jäsenet, olen iloinen mahdollisuudesta keskustella kanssanne tänään tärkeästä aiheesta. Edustan tässä Federica Mogheriniakin. Libyassa siellä on haasteita, mutta on otettu myöskin edistysaskeleita. Me olemme nähneet huomattavaa edistystä sen keskustelun jälkeen, joka viimeksi tässä salissa Libyassa käytiin. Siellä Skliratissa 17. joulukuuta allekirjoitettiin nopi, sopimus johtajuusneuvosto on nimitetty ja väliaikainen turvallisuusneuvostokin on nimitetty ja heti kun hän pystyi 8. tammikuuta korkea edustaja matkustui Tunisiaan tapaamaan tämän johtoneuvoston niin keskustelemaan kaikkien neuvoston jäsenten kanssa – pidemmän ajan avusta, jota Euroopan unioni uudelle Libyan viranomaisille voi tarjota. Hän muistutti siitä, että sadan miljoonan tukipaketti Libyalle on ollut valmiina jo pitkän aikaa, ja jotta se voitaisiin ottaa käyttöön, tulisi saada yhteishallitus voimaan. Aselepo allekirjoitettiin eri eh, Misratan ja Tavargan välillä, eli vihdoin viimein saatiin loppu väkivaltaisuuksille, jotka lähtivät liikkeelle vuoden 2011 eh, vallankumouksesta. Eh, Surmanin ja eteläisen osan välillä ja muutaman muunkin asian välillä. Eli tuorekit ovat taistelleet kuitenkin tässä välilläkin. Edustajain huone 25. tammikuuta äänesti ja hyväksyi sopimuksen ja siinä hyväksyttiin YK prosessi aidoksi Libyan poliittiseksi prosessiksi. Kuitenkaan samaan aikaan ministeriehdotuksia ei hyväksytty tässä yhteydessä. Eli lisäneuvotteluja tarvitaan, mutta toivotaan, toivomme ja odotamme, että libyalaiset äh, päätöksentekijät äh, hyväksyvät sen, että kaikki poliittiset ryhmät täytyy ottaa hallitukseen mukaan ja vain sellaisella hallituksella on mahdollisuus tarjota todellista toivoa Libyan kansalaisille ja saadaan terrorismin leviäminen äh, päättymään ja saadaan talouteen puhtia yhteishallitus, jos se saa parlamentilta tukea, niin silloin ensisijaisena tavoitteena tulee olemaan kansalaisten turvallisuus ja ISISin vastainen taistelu. Libyalaiset tulevat luomaan uuden turvallisuuskoneiston ja kansallinen yhteisö voi tarjota koulutusta ja apua, jos uusi hallitus sellaista pyytää. Euroopan unioni on myöskin turvallisuusponnisteluissa aktiivisesti mukana Tunisiassa toimii solu, joka auttaa Libyaa. Me tuemme myöskin YK ja Libyan viranomaisia laatimaan uusia suunnitelmia. Jäsenvaltiot ovat päättäneet, että tätä Tunisian yksikköä vahvistetaan ja myöskin meillä tulee olemaan siellä EUn oma operaatio. Tulevina viikkoina tarkoituksena on lisätä äh, kapasiteettia terrorismin vastaisessa taistelussa, rajaturvallisuudessa, tulliasioissa ja maahanmuuttokysymyksissä. Hyvä puhemies, äh, tämä äh, siirtymä Libyassa on monimutkainen ja vaikea prosessi, mutta siellä on otettu huomattavia edistysaskeleita vaihtoehto on yksinkertaisesti kaos, taloudellinen katastrofi ja kaikki tämä voidaan vielä välttää. Meidän velvollisuutenamme on tukea YK prosessia ja me nimenomaan tähän olemme sitoutuneita. Kiitos. Thank you, minister. Now, uh... Kiitoksia ministeri. Brock ei nyt näytä olevan paikalla. Eli Gabriel saa seuraavan puheenvuoron, olkaa hyvä. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, aujourd'hui oui. Kiitoksia. Libyassa on nyt tärkeää muodostaa hallitus ja voimme tukea Martin Koblerin ponnisteluita. Tripolin hallituksen perustaminen on tärkeää, jotta voidaan päättää tämä poliittinen tyhjiö maassa, joka mahdollistaa terrorismin leviämisen. Libyan tilanne on tärkeä käännekohta ja meidän täytyy muistuttaa, että libyalaisilla on vastuuta, ei ainoastaan libyalaisia kohtaan, vaan myöskin kun ajatellaan alueen muita maita, sahelmaita, mukaan lukien Burkina Faso ja Mali. Me olemme pitkään tienneet, että Libyan tilanne on erittäin tärkeä alueellinen kansainvälinen turvallisuuskysymys. Ja lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä EUn rooli ja kansainvälisen yhteisön rooli on oltava valmiina monilla tahoilla sen jälkeen, kun hallitus on saatu toimimaan. Meidän täytyy antaa apua rajavalvontaan ja meidän täytyy lähettää uusi siviili apumissio paikalle nopeasti. Meidän täytyy jo nyt saada kansainvälinen yhteisön mukaan taloudelliseen jälleenrakentamiseen, koska poliittiset toimet ovat turhia, jos talous romahtaa. Lisäksi koordinointi ja täydentävyys kansainvälisen yhteisön toimissa on järjestettävä. YK, EU, Afrikan unioni, Arabiliiga, kaikki ovat tärkeässä roolissa talouden, turvallisuuden, sovittelun ja radikalisoinnin ennaltaehkäisyn alalla. Ainoastaan yhdessä voimme toimia niin, että Libyan tilanne ei vaikuta vielä pahemmin meidän kaikkiin joka päivä. Kiitos. Domnul Bostinaru, Kiitos sitten Bostinaru, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Arvon ministeri, Hiljattain olemme saaneet tietoja Libyasta. Maa on kuilun partalla, tämä mainittiin aiemminkin. Kuinka monta kertaa näin on ollut? En tiedä, kuinka monta kertaa tässä on täällä puhuttu, en tiedä. Humanitaarinen tilanne on katastrofaalinen. Siinä täytyy välittömästi saada helpotusta. Daesh on onnistunut tuhoamaan teitä. Aiemmin siellä oli vain muutama sata taistelijaa kentällä. Nyt heitä tuntuu olevan tuhansia. On helppo ymmärtää, mitä tämä tarkoittaa kun heistä otan eroon. Poliittinen ratkaisu kansalaisen, kansallisen yhtenäisyyden hallituksen johdolla on tarpeellinen. Vetämme myöskin edustajan huoneeseen, että se osoittaisi kompromissihenkeä ja vahvistaisi uuden, uudet ministerit sitten, kun ministerit on ehdotettu. Toivottavasti ministeriehdotukset tulevat tulevina tunteina. Tämä olisi pieni askel oikeaan suuntaan vain, koska edessä olevat haasteet ovat moninaisia ja äärimmäisen kiireellisiä. Älkäämme hukattu tilaisuutta. Toistaiseksi sanktiot ovat kohdistuneet tiettyihin ihmisiin. On kyllä mainittu, mutta niitä ei ole pistetty täytäntöön. Nyt pitää ryhtyä konkreettisempiin toimiin ja tehokkaampiin toimiin ja ryhtyä sanktioihin niitä ihmisiä vastaan, jotka tekevät mahdottomaksi poliittisen sovun löytymisen Libyassa. Katastrofaalisen humanitaariseen turvallisuustilanteeseen täytyy voida vaikuttaa maassa, joka on nyt jo valtavan suuressa, suurissa vaikeuksissa. EUn ja kansalaisyhteisön tuella täytyy maata ottaa. Eilen Nigerian presidentti, tai tänään Nigerian presidentti Puhari totesi, että Libyan tilanne ei ole pelkästään paikallinen ongelma, vaan siitä on tulossa merkittävä alueellinen ongelma, jolloin on valtaiset seuraamukset koko alueen kannalta. Ja liian moni ongelma kohtautuu taloutta muutenkin. Daeshin, Daeshista eroon pääsemiseksi tarvittaisiin yhtenäinen armeija mutta tämä täytyy kansainvälisen yhteisön tuolla hoitaa tämä asia. Puhemies, olen optimistinen sen suhteen, että joulukuun sopimus saadaan pantua ja saadaan kunnollinen hallitus aikaiseksi. Neuvotteluihin kuitenkin tarvitaan aikaa, emmekä voi jättää huomiota ISISin läsnäoloa alueella. Kun ISISistä keskustellaan Roomassa, olen iloinen, että Libya myöskin on asialistalla ja kaikki optiot pitää, täytyy pitää avoina. Yhdysvallat harkitsee sotilaallista toimintaa ISISiä vastaan Libyassa, Syyriassa ja Irakissa, jos YK-sopimuksella ei onnita, onnistuta. Toivoisin, että EU-jäsenmaat, äh, Iso-Britannia mukaan lukien, tukisi tällaista toimintaa, koska olemme olleet Libyassa aktiivisia silloin, kun Gaddafin järjestelmä romahti. Ja jos Libyassakin epäonnistuttaisiin Irakin ja Syyrian jälkeen, niin se olisi huomattava turvallisuusriski EUn jäsenvaltioille, aivan erityisesti jos otetaan maahanmuuttokriisi huomioon. Kiitoksia. Telitska kaksi minuuttia. Uh, Kiitoksia puhemies. Kiitoksia näistä tiedoista. Arvostan muiden poliittisten ryhmien kollegoiden ponnisteluita tässä päätöslauselma luonnoksessa. Tämä on hyvä tasapainoinen teksti ja tärkeää on se, että se sai laajan tuen ja toivottavasti se näkyy myös huomisen äänestyksessä. Tänään sanottiin, että presidentti Buhari on muistuttanut meitä tilanteesta. Ei ainoastaan Etelä-Libya tai Libya, vaan koko Sahelin alue on kriisissä. Ja täytyy myöskin todeta, että tämä on, sillä alueella on hyvin paljon aseita ja myöskin ihmiskauppaa on ollut alueella jo vuosikausia ja se vain pahenee. Kansalaisten tilanne, mutta myöskin vähemmistöjen ja maahanmuuttajien tilanne on hyvin traaginen. Eli nyt on korkea aika, että saamme aikaan sopimuksen, mutta sopimuksen täytyy myöskin saada tukea. No, mitä voidaan tehdä Libyan auttamiseksi? Ehdoton edellytys on, että me olemme yhteydessä ainoastaan niihin tahoihin, jotka ovat sopimuksen osapuolia. Se on tärkeää, ja joskus jotkut jäsenvaltiot ja poliitikot löytävät epämuodollisia keinoja, mutta tässä asiassa nyt ei pidä leikkiä tulella. Daesh on paikalla, osa rannikosta on Daeshin käsissä ja alue ei ole kovin kaukana Euroopasta. Eli meillä on kaikki edellytykset nyt estää tämä konfliktin paheneminen, eli meidän ei pidä toistaa menneisyyden virheitä, meidän pitää käyttää nämä mahdollisuudet tänään se ei ole helppoa, mutta niitä tulee tukea. Ja viimeinen olien korsi, jos politiikka epäonnistuu, niin sitten ehkä toimitaan sotilaallisesti. Tiedän, että Isiksen vastainen koalitio ei ole tässä vielä onnistunut, mutta se on sitten se viimeinen vaihtoehto. Kiitoksia sitten, Koso, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. On nyt nähty, että on vaikea soveltaa poliittista sopimusta Libyossa, jonka YK sai aikaan. Ja tämä asia on menossa siihen suuntaan, että tästä ollaan luopumassa ja että pian taas sodan tuulet puhaltavat. Yhdysvallat ja Naton pääsihteeri puhuvat uuden sotilaallisen välintulon puolesta ja täytyy muistaa, mitä kävi edellisellä kerralla – Libyan valtio tuhoutui kokonaan, tuhannet viattomat kuolivat ja että terrorismi paheni. Me torjumme kaikki sotilaalliset toimet, me torjumme Naton pyrkimykset syrjäyttää YK, me vaadimme aseiden viennin lopettamisen ja meidän täytyy tutkia päätösaseman rikkomuksia joka tehtiin turvallisuusneuvostossa. Kiitos, teille Lohbiller, kaksi minuuttia. Kiitos, puhemies. Kaiken kiireisen EUn tehtävä on se, että saadaan Libyassa kansallisyhteisöiden hallitus ja tuetaan sitä. Kilpailuryhmittimen täytyy osoittaa, että ne pystyvät johtamaan maata ja että ne voivat osallistua hallitustyöhön. Mitään vaihtoehtoja tällä ei ole. Kysenkään ei ole siitä, ettäkö jotkut militaariset ryhmät ja kansanosat otettaisiin mukaan. Tiporinsa Dobrikin hallitus eivät ole sellaisia, että edellytykset tälle on. Niin sanottu islaminen valtio laajentaa jatkuvasti vaikutusvaltaansa. Siksi kaikki ponnistelut täytyy keskittää siihen, että taistellaan Daeshia vastaan. Mikäli luulee, että sotilainen interventio tässä auttaisi ja kun otetaan tämä kaoottinen tilanne huomioon, tällaiset toimit eivät olisi pelkästään tuohon tuomittuja. Nämä pikemmin, pikemmin antaisivat lisää vettä mylly niille ryhmittymille, jotka katsovat, että maan suverensuutta on loukattu. He käyttäisivät tätä vain propaganda-aseena. Tässä yhteydessä suunniteltu kolmas vaihe EUNAFO-operaatiolle on myöskin kyseenalainen. Sillä pyritään taistelemaan Libyan alueella salkuettia vastaan. Ja kun tarkastaa ihmisoikeustilannetta, tilanne on jatkuvasti heikentynyt. Ihmisiä kirjoitetaan, pidetetään väkivaltaa, ihmisoikeusaktivisteja ja oppositio vastaan lisääntyy. Me emme voi tällaista sallia ja hyväksyä. Emme halua toista Syyriää, mikäli näin on. Tulevan oteksi täytyy humanitaarista apua ja myöskin auttaa sitä vahvistamaan yhteiskunnan rakenteita vastuussa olevat tahot, jotka ovat tehneet vakavia ihmisoikeusrikkomuksia, täytyy saada kansainvälisen tuomioistuin eteen teostaan. Uh, Kiitoksia. Teille tuli sininen kortti. Niin kanssa odotakaa hiukan. Eli Chanokilla on kysymys. Eli se on osoitettu per muille. Niin, eli siis per muille on osoitettu sininen kortti ikävä kyllä liian myöhään. Nyt on jo seuraavan puheenvuoro, eli Castaldo, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Politiikassa nyt on tämä tekemisen syndrooma, eli tehdään jotain, jotta näyttää siltä, että ei tehdä mitään. Ja täytyy sitten tehdä asioita nopeammin kuin kilpailijoiden. Ja tämä näkyy myöskin oman maani pääministerissä Rentsissä. Mutta kun tehdään tällaisia vääriä valintoja, niillä on vaarallisia seuraamuksia, esimerkiksi sotilaiden väliintulo, jos ei tiedä kuitenkaan mihin pyritään, se on erittäin vaarallista. Ja sitten tämä on oikeastaan jo ras, rikos. Näin kävi vuonna 2011 ja se, mitä nyt on tapahtunut, se johtuu siitä, mitä tapahtui silloin. Eli Blumenthal Yhdysvalloin valtojen hallituksessa ja sitten Sarkosi puhui näistä talous- ja kauppaeduista ja puhui näistä öljykysymyksistä esimerkiksi, ja että pitää lisätä Ranskan vaikutusvaltaa Afrikassa. Tämä tapahtuisi siis Sarkosin aikana. Ja erityisesti piti ennaltaehkäistää se, että, että Gaddafi toimisi niin, että hän olisi luonut afrikkalaisen valuutan. Ja sitten Yhdysvaltojen diplomaatit puhuivat myöskin siitä, ja kun Ranska, Iso-Britannia, Italia ja Yhdysvallat toimivat Libyassa, niin kaikkia niiden tarkoitusperiä ei ole ymmärretty. Jotkut ihmiset halusivat toimia ja osoittaa voimansa esimerkiksi Pariisin terroristiiskujen jälkeen. Ja se on yksinkertaisesti vain osa öljyinfrastruktuurien suojelustamista ja kyse ei ole eurooppalaisesta tai libyalaisesta turvallisuudesta. Kaikki on tähdätty siihen, että vaaleja, vaaleja ei hävitä. Meidän täytyy vakauttaa Libyaa, jatkaa tätä siirtymää. Jos me lähdemme pommittamaan alueelle, niin silloin vain islamistimilitiat aktivoituvat ja näin kävi myöskin Antikritissä Saddamin velkautumisen jälkeen. Ja se johtaa sitten kostokierteeseen ja Daesh on sitten voimistunut Libyan äh, Gaddafin kuoleman jälkeen. Mikäli meillä ei ole selkeää poliittista sopimusta, niin silloin nämä militiat nähdään maahan tunkeutujien yhteistyövoimina, ja tämä heikentää edelleen tätä sovintoprosessia. Mutta jos alueelliset voimat tässä kaauksessa vihdoinkin jättävät puuttumatta tähän tilanteeseen, se vain vaikeuttaa neuvotteluita. Ja jos nämä tahot eivät halua neuvotella, kun otetaan huomioon esimerkiksi nämä heimojohtajat, niin meidän ei pidä sallia uutta sotaa ja uutta hätätilaa. Ja nyt meidän täytyy tehdä se, mikä on oikein. No, ja sitten Borgesio puolitoista minuuttia. Parlamentti, parlamentissa on kirjoitettu kirje, joka toimitetaan korkealle edustajalle. Ja olemme kuulleet, että kauppasaaron takia alueella ei ole pystytty suojautumaan Isikseltä ja siellä halutaan hallitus, joka ei ole ulkovaltojen hallinnassa. Miksei EU ei ole tehnyt mitään auttaakseen libya, libyalaisia ja torjuakseen ISIStä. ISIS on nyt Euroopan porteilla ja tämä johtuu ranskalaisten ja yhdysvaltalaisten toiminnasta. Eikö korkea edustaja katso, että libyalaiset eivät hyväksy muita sotilaisia toimia ja se saattaa johtaa siihen, että se ei enää pysty ollenkaan valvomaan ulkorajojaan ja tämä johtaa sitten uusiin iskuihin Euroopassa. Gaddafin aikana tapahtui paljon pahaa, mutta Karatia ei enää ole ja tilanne on muuttunut. Ja me vaadimme, että jäsenvaltiot tekevät näitä palauttamissopimuksia. Näinhän Italialla on jo Libyan kanssa. Ja 400 000 siirtolaista on valmiita lähtemään Libyasta Eurooppaan. Tästähän Ranskan puolustusministerikin jo puhui. Ja he voisivat helposti kätkeä joukkoihinsa paljon terroristeja. Eli tämä vetoomus, joka tulee Euroopan parlamentin jäseniltä, niin se täytyy ottaa huomioon. Tässä on tämä kirje. Ja tietysti toimitamme sen korkealle edustajalle, joka on kääntänyt, ei ole kuunnellut näitä vetoomuksia. Sitten Dodge yksi minuutti. Mike, please, Mike. Mikrofoni. Minun omassa vaalipiirissäni Pohjois-Irlannissa Kadafin sponsoroimaan terrorismin uhrit tästä teidänkin oikeuksinsa puolesta. Pohjois-Irlantia koskeva erityisvaliokunta Lontoossa on kritisoinut Tony Blairia siitä, että hän ei suostunut vastaamaan suorasti suoriin kysymyksiin niiden keskustelujen osalta, joita hän kävi Kadafin kanssa Iran uhreille taka terroriskujen uhreille maksettavista korvauksista. Kyse on kuitenkin viettämistä terrorismin uhreista. Nyt ei pidä hajata mitään harhakuvia. Mieluummin pysyvän kestävän rauhan Libyan, jotta voimme edistää keskusteluita korvauksista viettämille uhreille. Haluamme vapaan demokratian, perusvapauksia kunnioittavan Libyan, joka tarjoaa mahdollisuuden toimia myöskin uskonnollisille vähemmistöille, jotka ovat yhä suuremman sortouhan alla. Meidän täytyy tehdä työtä tämän puolesta, mutta sitten kun tämä on saatu toteutettua, meidän täytyy myöskin varmistaa, että Iran terroristien uhrit myöskin saavat korvaukset ja oikeutta. Edustaja Brock. Puhemies. Neuvoston edustaja, hyvät naiset ja herrat. Meidän täytyy nyt ymmärtää, että ratkaisu kysymyksiin Libyan osalta liittyy meidän omaan vakauteemme. Ja näistä syistä meidän täytyy välittömästi jatkaa tätä prosessia, joka on käynnistetty korkean edustajan jäsenvaltioiden taholta, jotta ensinnäkin EUn Sofia-missio voidaan käynnistää alueella ja tällä tavalla – ihmiskauppia ja ihmissalakuljettajia voidaan torjua ja voidaan vähentää pakolaisten määrää. Sieltähän tulee hyvin paljon Italian näitä, mikäli tilanne jatkuu tähän suuntaan. Ja sitten maahan täytyy saada vakautta. Ja siksi on nyt kiireellisen tärkeää, että annetaan taloudellista tukea, annetaan turvallisuustukea tälle maalle, jotta maa vakautuu jotta se pystyy hoitamaan sisäiset tehtävänsä, koska tässäkin täytyy muistaa, että jäsenvaltiot puhuvat paljon, mutta kukaan ei vielä ole antanut rahaa Afrikan suuntaan. Ja jäsenvaltioiden on pidettävä kiinni rahoitussitoumuksistaan, jotta saamme aikaa sitten tilanteen parantamisen tässä ja muissa maissa ja saamme aikaan kehitystä, jotta ISIS ei vain leviä ja vahvistu, meidän täytyy antaa myöskin sotilaallista apua. Meidän täytyy puuttua näihin öljytuloihin esimerkiksi Algeria, Algeriassa. Jos tilanne vielä pahenee kuin tällä hetkellä, tai jos, tilanne voi tulla tapauksessa syrjäksi, siksi tämä on prioriteetti. Kiitos, Sten Pantseri, kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Merkit tässä päätösosmaesityksessä ovat aika selkeitä. Poliittinen sopimus Libyassa on ainoa tapa puuttua tämänhetkisen kestämättömään tilanteeseen ja luoda mahdollisuudet uuden valtion perustamisella. Marokossa solmitut sopimukset tähtäävät siihen, että valta jaetaan ja että erityisesti kansallinen hallitus pystyy tarttumaan kaikkiin haasteisiin, joita Libyassa on. Meidän tehtävämme tällä hetkellä on se, että teemme poliittisesti ja diplomaattisesti kaiken mahdollisen, jotta ei ainoastaan hyväksytä sopimusta, vaan luodaan pohja suuremmalle osallistamiselle tässä kansallisessa sovintoprosessissa. Ja näissä puitteissa korostan kolmea kohtaa, joita meidän, joita komission ja neuvoston tulisi käsitellä. Ensinnäkin Naapurimaiden rooli on tärkeä. Meidän pitää auttaa vakauttamisprosessissa ja meidän on investointava näihin kysymyksiin. Ja toiseksi meillä on toinenkin rooli, eli kunnille annettava rooli. Meidän täytyy nyt lähtöä näistä heimotodellisuuksista. Niillä voi olla merkittävä rooli vakauttamisprosessissa ja lopulta – sitten on vielä yksi viesti, joka pitää lähettää viestistä. Jos voidaan välttää aikaisempia virheitä ja jos kansainvälinen yhteisö toimii oikealla tavalla, niin tällä tavalla pitää paremmin toimia järkevämmin ja meidän pitää käyttää päätä eikä ainoastaan kukkaroa. Domnul eh, Demesmaker, un minut. Sitten Demesmaker, yksi minuutti. De debatten... Keskustelu Libyasta on jälleen kerran kyseessä. Joka kerta sanomme, että aika on kulmassa umpeen ja tällä välin anarkia, ihmissalakuljettajat ja toivottavat pakolaiset ja ISN vallan kasvu vain pahentuvat. Irakin ja Syyrian tapahtumat ovat pikkuja tapahtumassa myöskin Libyassa. 300 kilometriä on vain matkaa paikkaan, johon IS rakentaa silloin pääasemaa päästäkseen paremmin Eurooppaan. Nigeriasta ja Chadista IS on onnistunut saamaan aseita ja lisää väkeä riveihinsä. Aika on todellakin kulumassa, toden kulmassa umpeen. Kyse on koko alueen ja EUnkin tulevaisuudesta. Legitiimi, kaikki ottava Libyan hallitus on ennalta edellytys Euroopan, Euroopan rauhanturvamissio voisi auttaa maan tilanteen rauhoittamisessa yhdessä Afrikan unionin kanssa tämmöisen askel eteenpäin. Jälleenrakentamisessa rakentamisen täytyy olla keskeisessä asemassa tämän jälkeen. Edustaja Spinelli, yksi minuutti. Kiitoksia. Minä olen vähemmän optimistinen kuin te, herra Körner. Meillä on Libyossa jo ties kuinka monen sota ja tunnemme jo minkälaista tuhoa aikaisemmat terrorismin vastaiset sodat ovat saaneet aikaiseksi. Ei unohdeta myöskään, että pakolaiset ovat sen tuhon satoa, jota me kylvämme omilla taisteluillamme. Ulkomaiset taistelijat ovat, tai ulko, ulkopuoliset taistelijat ovat tärkeä osa ja saavat aikaan koko täl, tällaisen sodan sukupolven. Ei pitäisi minkäänlaisia neuvotteluja käydä Turkin kanssa. Putin on ehkä ainoa, joka tietää, kuinka välttämättömiä kurdit ovat, jotta ISIS, ISIS saataisiin voitettua. 2011 vuonna, kun puututtiin asioihin ja epäonnistuttiin, ovet avautuivat ISISille ja minkäänlaista valtiota ei Libyassa enää ole. Minä olen sitä mieltä, että Italian ei pitäisi ollenkaan astua jalallaan Libyaan, koska sillä on oma siirtolaisherruushistoria siellä. Edustaja Sebastian, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Mielestäni on aivan ilmiselvää, että Euroopan unioni ei ole esittänyt hyvää roolia Libyassa meillä on vakavia epäilyksiä sen suhteen, kannattaako sinne lähettää joukko-osastoja. 5000 Britannian sotilasta tai italialaista, en tiedä mitä hyötyä heistä on, mutta joka tapauksessa meidän kaksi tavoitettamme ovat tärkeitä. Ensimmäinen on se, että kaikilla mahdollisilla tavoilla saadaan tämä rauhanprosessi eteenpäin ja saadaan hallitus, joka on Libyan kansalaisten takana. Toiseksi meidän on autettava pakolaisia, jotka kärsivät ja aiheuttavat epävakautta Välimeren alueella ja varsinkin Tunisiassa naapurivaltiossa. Tämä päätöslauselma ei kuitenkaan ole täydellinen, jos tässä ei viitata espanjalaisen diplomaattiin Bernardino Leonin, joka on YK korkea lähettiläs ja neuvottelee näiden osapuolten kanssa suurella henkilökohtaisella sitoumuksella. Tässä on kysymys eh, eturistiriidasta, joka on ratkaista. Kiitos. Edustaja Sebastia, hyväksyttekö sinisen kortin eh, edustaja Kauvalta? Sinisen kort, sininen kortti siis edustaja Kalva. Now it works. Thank you, colleague, for taking... Kiitoksia kollega, että otitte tämän sinisen korkin. Oletteko samaa mieltä kanssani siitä, että se, että Euroopan unioni sekantuu tilanteeseen vielä monimutkaistaa sitä. Eikö tämän pitäisi jättää paikallistoimijolle eh, niin, että YK eh, tukisi sitä, koska se, että EUlla on sormensa pelissä, niin vain pahentaa tilannetta. No Hyvä kollega, en ole samalla kannalla kuin te. Se, että EU ei lähtisi mukaan, tarkoittaa sitä vain, että ei, se ei lähtisi mukaan sotilaallisesti, mutta meillä on intressejä raja Libyan kanssa ja sen takia meidän oma perustuslakimme vaatii ihmisoikeuksien puolustamista ja sen takia meidän täytyy pyrkiä ratkaisemaan Libyan konflikti kaikilla energialla, mikä meillä on. Paljon kiitoksia. Edustaja Finch, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. David Cameronin tuki YK päätöslausamalle siinä, että Hafrarin hallitus saataisiin kumottua, on reaktio siitä, että mitenkään ei enää ajatella strategisesti kansainvälisellä tasolla. Me olemme luoneet anarkiaa Libyassa ja olemme jättäneet valta tyhjön. Ja näin islamilainen valtio on päässyt valtaan siellä. Äh, se on jättänyt ainoastaan humanitaarisen kriisin EUn ulkorajoille ne seuraukset, joita edelleenkin Välimeren alueella on, Skandinaviassa, Kaleessa ja tietysti myöskin Saksassa äh, tilanne on ollut erittäin paha. Pyritään sitten äh, ratkaisemaan tilanne sotilaallisesti, niin kuin me olemme, olemme kuulleet EUn sotilasvaliokunnan puheenjohtajalta viime viikolla. Minä ehdottaisin, että sen sijaan, että vesitämme suverenisuutta enemmän yhdistynyt kuningaskunta sen sijaan oppisi virheistään eh, eh, ja ei, tekisi näitä asioita pohtimatta seurauksia. Kiitos. Uh, Teillä on sininen kortti. Olkaa hyvä, esittäkää kysymys. Niin, Kiitoksia. Kuuntelin hyvin huolellisesti ja ymmärsinkö nyt oikein, että teidän mukaanne oli erittäin huono asia, että annoimme osamme siihen, että Libyan diktaattori Gaddafi kaatuikin. Right. Kyllä. Jos kulkee ympäriinsä puuttumassa toisten maisten asioihin ilman, että on suunnitelmaa, korjata tilannetta, niin sen sijaan käy niin, että tuo mukanaan kauhua ja terroria sinne, missä ihmiset asuvat. Ja tuo mukanaan terrorismin ja siihen, siihen liittyvät ongelmat myöskin omaan maahansa. Toivottavasti tämä vastaus selventää kantaani. Paljon kiitoksia seuraavaksi edustaja Arnoatu minuutti. Kiitoksia puhemies. Tilanne Libyassa on Nikolas Sargolisin työn tulos ja tiettyjen, tiettyjen edustajien sekaantumisen seuraus. Ainoastaan Gaddafi pystyi saamaan eri ihmiset täällä yhteen ja myöskin silloin työllisyys oli erittäin hyvässä tilanteessa. Nyt siellä on yleinen kaos. Ainoa tapa päästä tästä pois tästä tilanteesta, luin Franco Robinin kuulusta esittämän ajatuksen tästä ja myöskin esimerkiksi se, että islamistinen valtio on, on siellä, niin se oli hämmästyttävää. Hän myöskin vahvistaa, että me olemme aina ilmoittaneet, kun äh, äh, että myöskin eh, pakolaisten keskuudessa olisi terroristeja. Daesh edistyy Libuassa ja myöskin vaikuttaa meidän turvallisuutemme. Meidän pitäisi eh, nopeasti ryhtyä toimenpiteisiin pakolaiskriisissä ja eh, ja myöskin näin estää pakolaisten tuleminen Libyasta meille. Edustaja Arvoisa puhemies, tilanne Libyassa on enemmän kuin huolestuttava. Se enteilee synkkää tulevaisuutta Eurooppaan, jos me emme toimi nopeasti. ISN hyökkäykset öljykenttiä kohtaan idässä ovat erittäin paha asia, kuten myös Daeshin muut hyökkäykset. He saavat siellä yhä enemmän jalansia. Kaksi syytä puuttua Libyan tilanteeseen. Ensimmäinen IS nopea eteneminen ja toinen laittomien pakolaisten tulo Libyasta nyt on toimittava kiireellisesti näissä kahdessa asiassa ja estettävä niiden yhdistelmä. Kaksi ratkaisua. Uusi eurooppalainen sotilaallinen välintulo, joka koordinoidaan Egyptin kanssa. Ja Ranskalla on jo nyt jo Lähi-idässä ja Afrikassa suuri sitoutumus, Se tarvitsee kumppaneita. Sitten poliittisten pakolaisten status Libyan omalla maaperällä on tärkeä asia. Tässä meidän valtiomme voivat yksityisten turvayritysten kautta saada lisätukea. Kiitos. Kiitoksia Preda. Yksi minuutti ja 30 sekuntia. Kiitoksia puhemies. Kun tarkastellaan Libyaa, niin tämä on ikään kuin déjà vu. Tilanne on jälleen kerran umpikujassa. Tobrukin parlamentti, jonka kansainvälinen yhteisö on kuitenkin tunnustanut, ei ole hyväksynyt YK hallitusta, perustamaan hallitusta. Nyt kun kuitenkin jotakin toivoa on allekirjoituksen muodossa, niin nyt sitä ei enää ole. EU tekee vaikeaksi, että voitaisiin saada aikaiseksi luotettava, legitiimi hallitus kaikille liberalaisille, koska hallituksesta ei ole päästy yhteisymmärrykseen. Daesh on hyötynyt tästä ja on pystynyt levittäytymään entistä enemmän. Tämä terroristijärjestö e, ei uhkaa ainoastaan maan turvallisuutta, mutta myöskin sen taloutta. Kun ajatellaan esimerkiksi öljyinfrastruktuuria, Daesh vaarantaa libyalaisten toimeentulon, jotka ovat katastrofaalisen taloustilanteen edessä. Totta Mm, täytyy käyttää diplomaattisia keinoja Libyan konfliktissa, mutta voidaan myöskin käyttää sotilaallisia voimia. Yksi on varmaa, hallitus ei voi meiltä pyytää apua, jos hallitusta ei ole. Sotilainen väli, väliin tulee koalitiovaltion ei voi olla poliittinen strategia, eivätkä kaikki libolaiset voi sitä hyväksyä. Meidän täytyy työskennellä käsikädessä heidän kanssaan tämän strategian määrittelemiseksi. Kiitos. Gomes, um Kiitoksia edustaja Gomes. Arvoisa puhemies, kaikki jäsenmaat ovat nyt tilanteessa, jossa niiden on autettava siirtymää Libyassa. Jos siirtymää demokratiaan ei saada aikaan, sinne ei tule toimivaa valtiota siksi täytyy saada terroristiverkostot pois päiviltä. Täytyy myös, he käyttävät, ne käyttävät hyväkseen Gaddafin asearsenaaleja. Nyt ei voida laittaa päätä pensaaseen. Siellä puhutaan mukamas heimosodista, vaikka kyseessä on terrori. Saudi-Arabia, Egypti, Turkki ja Katar kaikki tukevat omia liittolaisiaan siellä. Libya ei integroidu ja siksi IS pystyy etenemään siellä. Martin Kobler, YK on erityisedustaja, onnistui käynnistämään neuvottelut, joita libiolaiset eivät voi jättää käyttämättä. Se on suuri mahdollisuus. Nämä neuvottelut voivat estää väkivallan kärjistymisen. Tällä hetkellä Libya tukee Euroopassa tehtäviä hyökkäyksiä, eikä kukaan tiedä millaiset olisivat ulkomaisen sotilaallisen väliintulon seuraukset. Euroopan unionin täytyy saada aikaan sanktioita sellaisia libyalaisia järjestöjä vastaan, jotka voivat boikotoida hallituksen muodostamista. Euroopan täytyy toteuttaa, ymmärtää, että sen velvollisuus ja intressi on panostaa turvallisuuteen Libyassa terroristien alueiden ja salapaikkojen tuhoaminen on yksi avainasia. On saatava myös ihmiskauppa loppumaan ja asekauppa loppumaan. Jos näin ei tapahdu, emme saa aikaan poliittista siirtymävaihetta, emme ihmisoikeuksien kunnioittamista, emmekä saa mm, muuttoliikettä kuriin. Euroopan unionin on muutettava asennetta, jos se haluaa taata alueen turvallisuuden ja omansa. Fotika yksi minuutti. Kiitoksia paljon. Yhteishallitus toivottavasti muodostetaan pian. Se on kansalle välttämätöntä, kansalle, joka ottaa vastaan tukeamme, ja jotta voitaisiin taistella Daeshia vastaan. Ja myöskin mafioita vastaan. Sitä tarvitaan myöskin öljyn, öljyvarojen hallinnointia varten. Tuen Libyaa ja tuen kansallisen yhteisön ja myöskin korkean edustajan ponnistuksia. Edustaja Alio, Arvoisat kollegat, hyvää iltaa kun ajatellaan e- e- Euroopan parlamentin jäsenten tukemia seikkailuja ja myöskin niin voimme todeta tässä, että dramaattinen tila, tilanne Libyassa ja myöskin Euroopassa, joka on suora seuraus näistä seikkailusta Libyassa, todellisuus on, että hallituksemme tänä päivänä toimivat terroristien kanssa, islamistiterroristien kanssa, terroristien kanssa, ja kukaan ei halua keskustella Tobrugin parlamentin kanssa, joka on avain sille, että tilanne saadaan parannettua. Me olemme luoneet tämän rikollisen tilanteen. Meidän täytyy saada aikaiseksi missio varsinkin Maliin, jotta voimme katsoa tilannetta, emmekä, että emme enää pety näihin kumppaneihimme sillä alueella. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Milan Mon. 16.12. Shiratissa allekirjoitettu sopimus, jonka YK turvaneuvosto 2259 päätöksellään eh, hyväksyy, ovat hyvin, on hyvin positiivinen asia Libyan kannalta, mutta kahdeksaan artiklaan liittyvät erimielisyydet ovat nyt esteenä asioiden eteenpäin menemiselle. Nämä erimielisyydet täytyy voittaa niin pian kuin mahdollista. Sadat tuhannet ihmiset ovat lähteneet liikkeelle. Libyan talous on romahtanut. IS etenee ja nämä kaikki ovat suuria huolenaiheita. Daesh on siirtessä hyvin voimakas ja olemme jo nähneet, kuinka paljon se epävakauttaa Lähi-Itää ja kuinka suuri houkutus eh, monilla on siihen liittyä. Nyt meidän täytyy ryhtyä toimiin niin pian kuin mahdollista. Paras tapa vakauttaa libyä ja taistella Daesia vastaan on ö, eh, käsissämme. Libya on myös suora yhteysväylä Välimeren ja ö, eh, monien terrorikeskusten välillä. Meidän on taisteltava terrorismia ja ihmiskauppaa vastaan ja työskenteltävä rauhan ja hyvinvoinnin hyväksi. Toivon, että YK, herra Kopler ja muut toimijat, joilla on vaikutusvalta alueelle, tekevät pano, omansa, oman, antavat oman panoksensa siihen, että alue vakautuu, maa vakautuu. Kiitoksia edustaja Parinoa. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, nyt on aika sen jälkeen, kun on keskusteltu, niin ryhtyä toimenpiteisiin, koska tiedetään, että jos halutaan tämä kaos selvittää Libyassa, näin täytyy tehdä, mutta täytyy myöskin ajatella uhkaa Tunisiassa ja myöskin täällä mantereella. Täytyy ryhtyä toimenpiteisiin ja tätä pyydän Euroopan viranomaisilta neuvostolta ja myöskin muilta edustajilta. Ensinnäkin täytyy, että sotilas iskut käynnistetään, koska tässä täytyy sanoa Tobrukin parlamentille, että sen täytyy hyväksyä hallitus, jotta voidaan sallia taistelu Dashia vastaan ja nämä hyökkäykset. Täytyy taistella tätä mafiaa vastaan, niitä salakuljettajia vastaan ja täytyy kolmanneksi myöskin antaa taloudellista apua Euroopan unionilta, jotta voimme auttaa libyalaisia. Domnule Parnio. Kiitoksia. Te olette saanut sinisen kortin. Hyväksyttekö tämän sinisen kortin? Edustaja Bonanolta. Okei. Okay. Sopiiko? Sopii. Niin, halusin kysyä kollegalta, että onko hän sitä mieltä siitä, että mitä Tobruk pyytää, eli että asevientikielto purettaisiin, koska siellä sanotaan, että ilman sitä kieltoa saataisiin ratkaisu aikaiseksi nopeammin, koska Tobrukin hallinto ei pysty tekemään tämän kiellon puitteissa sitä, mitä sen pitäisi tehdä. Eli eh, muslimiveljeskunta ei pysty tekemään sitä, mitä se haluaisi tehdä tilanteen parantamiseksi. Niin vastatakseni tähän kysymykseen, jonka kollega esitti sanon, että meidän on tällä hetkellä mahdollistettava se, että naapurimaat Egypti, Algeria, Marokko ja Tunisia olisivat mukana näissä keskusteluissa suhteessa parlamenttiin ja muihin ryhmiin, jotta voimme löytää diplomaattisen ratkaisun. Ja tämä sopimus Tobrukin parlamentin kanssa tämä kansallisen yhtenäisyyden hallitus. Se on askel kohti sitä. Minä haluaisin tietää, pitääkö meidän jatkaa asevientikieltoa meidän täytyy toki löytää ulospääsy, joka mahdollistaa sen, että voimme taistella tehokkaasti Daeshia vastaan. Kiitoksia, Belder. Yksi minuutti. Ja tämän kyllä, wel, meneer voorzitter. Eh, voorzitter, Nederlandse voorzitter van de Raad, eh, minister Koenders, ik stel uw aanwezigheid eh, hier bijzonder op prijs. Als Hollannin puheenjohtajavaltio olen erittäin iloinen, että olette täällä paikalla, kun olen itsekin Hollannista. On yhä selvempää, että Libya on tulossa islamilaisen valtion taistelukentäksi. Ja siellä ollaan perustamassa islamilaista keskusta. Ja siis lähettää propagandaa felioiden houkuttelemiseksi Libyaan Syyrian sijaan. ISIS hallitsee osaa Libyan rannikosta, joten meidän mantereillemme kohdistuu suora uhka Libyasta myös. EU toivoo saavansa aikaiseksi yhteishallituksen Libyassa, mutta on olemassa synkempikin skenaario niin, että muslimiveljeskunta ja Al-Qaida muodostavat koalition. Mitä mieltä olette tästä? Kukaan yksi minuutti. Paljon kiitoksia, puhemies, arvoisat kollegat. Haluaisin onnitella... Toivoisin, että kaikki Libyan johtajat saisivat aikaisesti, aikaiseksi poliittisen sopimuksen, jotta voitaisiin muodostaa hallitus. Tämä voisi olla ratkaiseva askel eteenpäin Libyalle ja myöskin tärkeä, kun ajatellaan koko alueen turvallisuutta ja vakautta. Toivottavasti tämä myöskin pysyy. Ainoastaan yhtenäinen Libya voi aloittaa pitkän prosessin poliittisen tulevaisuuden osalta, joka sisältää tietysti myöskin humanitaarisia talousasioita. Se, että kaos jatkuu Libyassa, olisi alueelle suuri uhka, samoin EUlle, ja tämä mahdollisesti aiheuttaisi uuden siirtolaisuusaallon. Tästä syystä EUn tulisi tukea vakautta Libyassa. Tämä on ratkaisevaa. Euroopan unioni ja sen pitäisi olla antaa ratkaisevaa humanitaarista institutionaalista apua maalle ja myöskin päivittää turvallisuussektorin. Vakuuttakaamme libyalaisen, että olemme heidän puolellaan. Kiitoksia. Puhemies, Minäkin haluan onnitella neuvottelijoita tähän orastavaan, tästä orastavasta sopimuksesta, mutta haluaisin käyttää tämän oman minuuttini pyytääkseni humanitaarista apua Libyalle. Tällä hetkellä me emme anna sinne sellaista apua, jota tilanne vaatisi. Siellä on yli kaksi miljoonaa ihmistä, jotka tarvitsevat meidän apuamme. Humanitaarinen apu on eri asia kuin politiikka. Politiikan suhteen varmasti kaikkein kiireellisin asia on humanitaarisen tilanteen parantaminen. Nyt on talvi ja hyvin monet ihmiset tarvitsevat hyvin kiireellistä apua siellä. Vetoan siis komission vastuuhenkilöihin, virastojemme vastuuhenkilöihin, ulkosuhdehallinnon vastuuhenkilöihin, jotta he olisivat tietoisia siitä, että ihminen ei elä pelkästään poliittisesta sopimuksesta. Ihminen tarvitsee huopia, lääkkeitä, ruokaa ja muuta apua. Tarvitsee ulospääsyn, joka mahdollistaa sen, että on toivoa. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Edustaja Bashir, yksi minuutti. Thank you. Kiitoksia. Vaikka tuenkin YK on aikansamaa sopimusta, niin toivon, että se, ja toivon, että se tuo kestävän rauhan Libyan, niin todellisuus siellä on erityisen huolestuttava, koska Libyassa toinen mahdollinen sotilaallinen interventio osoittaa, että maa on lähempänä kaaosta kuin mitään muuta. Viime kädessä kyseessä on yksi osoitus lisää siitä, että kansainvälinen yhteisö ei pysty tuomaan vakautta alueella. Jos Libya hajoaisi uudestaan, niin sillä olisi valtavan tuhoava vaikutus myöskin Tunisia, joka on ainoa kirkas piste, valopiste Arabian, Arabian maailmassa. Pysyvä rauha ja sopimus saa ilma, vaatii ilman muuta myönnytyksiä ja kärsivällisyyttä ja libyalaisia ratkaisuja Libyan ongelmiin. Mutta meidän täytyy tukea joka tapauksessa demokraattisia uudistuksia, koska jos epäonnistutaan jälleen, niin sen seuraukset ovat paljon paljon vakavammat kuin mikä tilanne Libyassa on tällä hetkellä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustamme Callister minuutti. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herra. Tämä päätöslauselma Libyan tilanteesta e, Euroopan parlamentti e, kiinnittää tässä huomiota maahan, joka on risteyksessä. Niin kuin olen kuullut tänään, humanitaarinen kriisi maassa on pahentunut. Äärijärjestöt ja liikehdinnät Libyassa ovat nostaneet päätään ja ovat suuri uhka koko alueen vakaudelle naapurimaille, kuten eh, Egyptille, mutta myöskin Tunisialle. Ja nämä myöskin ovat uhattuina tämän Liban konfliktin takia. Uskon vakaasti, että Euroopan unionin täytyy auttaa eh, turvallisuusjoukkojen aikaansaamiseksi, jotka voivat varmistaa tilanteen eh, Libyassa. Ja myöskin tässä täytyisi saada aikaiseksi aselepo ja mekanismisen valvomiseksi. Nämä toimenpiteet kuitenkin eivät onnistu, ellei tässä tueta hal- kansainvälisen yhteisön hallitusta. Ja tässä se kansainvälisen yhteisön täytyy tukea Libyaa ottamaan tämä merkittävä askel. Kiitos. Ähm, Paljon kiitoksia. Edustaja Sant, yksi minuutti. Become... Arvoisa puhemies, tilanne Libyassa on muuttumassa epätoivoiseksi. Daesh etenee ja saa lisää vaikutusvaltaa. Daesh pitää pysäyttää niin pian kuin mahdollista. Silti EU päätti, että odotetaan Libyan hallituksen päätöstä ja YK toimia. Me emme nyt luota, erätä luottamusta Libyan kansalaisissa. Libyanin yhteisku, Libyan yhteiskunta on pahasti pirstaloitunut viime vuosina. Ei ole yllättävää, että neuvottelut ovat viivästyneet suuresti. Meidän ei pidä myöskään sulkea silmiämme omilta virheiltämme. Nyt nopeus on ollut ensi sijalla. Nyt on päätettävä ihmisten tulevaisuudesta. Sanktioiden asettaminen nyt on huono päätös, varsinkin jos päätös tehdään Irallaan YK-järjestelmästä. Nopeita toimia tarvitaan Daeshia vastaan, mutta jos me annamme vielä lisää aikaa Libyan ö, yhtenäiselle hallitukselle. Tähän sisältyy Piotrovski. Kiitoksia edustaja Piotrovski, minuutti. Kiitos. Jo vuosien ajan Eurooppa on nähnyt, miten huolestuttava tilanne Libyassa on, mutta on myöskin eurooppalaisia toiveita, joita, jotka liittyvät esimerkiksi terrorismiin ja pakolaisvirtaan. YK toimii tässä EUn ohella, jotta saadaan hallitusaikaiseksi. Ja tämä on erittäin hyvä konfiguraatio ja myöskin meidän ryhmämme eli ECR puoltaa tällaista toimintaa. Nyt meidän täytyy ensinnäkin pitää mielessämme yksi asia. Täytyy voida yhdistää nämä kaksi eri osa-aluetta eikä muodostaa kolmatta. Ja mahdollisesti tässä sitten tuetaan islamista valtiota, koska Libyassahan hyvin paljon myöskin murhataan kristittyjä ja tästä täytyisi myöskin päästä eroon. Kiitoksia. Fisas. Un... Edustaja Fisas, minuutti. Presidente. Kiitoksia puhemies. Kuten olin sanonut jo monesti aikaisemminkin täällä, niin Garafin hallitsematon vallasta syökseminen sai aikaan sen, että tällä hetkellä Libya on epäonnistunut, murtunut, tuhoutunut valtio. Palkka soturit ovat saaneet aikaiseksi koko maan epävakauttamisen ja koko alueen epävakauttaminen. Ja tänä aamuna presidentti Buhari totesi, että Etelä-Libyasta on tullut asemarkkinapaikka. Tällä hetkellä Libyassa on kaksi tärkeää ongelmaa. Ensinnäkin Daesh laajenee ja hyökkää kansalaisia ja öljylähteitä vastaan ja myöskin katastrofinen talousti, katastrofaalinen taloustilanne, joka johtuu öljyriippuvuudesta. Tässä dramaattisessa tilanteessa maa, josta muistutan, että se on Euroopan ovilla, ovella, on välttämätöntä, että tuolla maassa tehdään kaikki välttämättömät ponnistukset, jotta joulukuun sopimus saataisiin toimimaan ja ennen kaikkea, jotta saataisiin aikaiseksi yhteishallitus Tripolissa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kan, minuutti. Uh, Arvoisa puhemies, nyt loppuu aika Libyan vakauttamiseksi. Taloudellinen tilanne on aivan hirvittävä. ISIS etenee koko ajan ja sillä on nyt jo pääsy tärkeisiin öljyvarantoihin. Me tiedämme, että USA miettii sotilaallista vaihtoehtoa ISISin pysäyttämiseksi eu tasolla. Me olemme tukeneet Libyaa ennen kaikkea humanitaarisella avulla ja olemalla mukana poliittisessa prosessissa, joka johtaisi yhtenäisen hallituksen muodostamiseen. Libya toivoo tämän sopimuksen onnistumiseksi viiden brutaalin vuoden jälkeen. He tarvitsevat toivoa. Libyan edustajanhuoneen täytyy voida varmistua siitä, että hyväksytään yhtenäisen hallituksen suunnitelma, jotta tilanne ei muutu täysin epätoivoiseksi. Tarvitaan myös humanitaarista apua. Me emme voi sallia yhtään ö, sotilaallista johtajaa enää Libyaan. Libya ei tarvitse uutta Gaddafia. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Sinanska, minuutti. Kiitoksia puhemies Libya on vain 300 kilometrin päässä eh, Euroopan unionin etelärajalta. Ja viisi vuotta Gaddafin hallituksen murtumisen jälkeen maa on uppomassa kaaukseen. Me tarvitsemme nopeasti eh, yhtenäisen hallituksen, koska eh, Daeshin radikaalit hallitsevat maata. Tämä on vaara ja nyt jo siellä hyökätään öljynjalostamoihin ja tämä myöskin vaikuttaa radikalisoitumisen ja terrorismin leviämiseen Libyasta, on tullut laittoman asekaupan ja ihmiskaupan paikka. Sellaisten ihmisten, ihmiskaupan paikka, jotka, ihmiset, jotka etsivät parempaa elämää ja tietä Eurooppaan on ihmisoikeusloukkauksia ja sadat tuhannet pakolaiset elävät hirvittävissä olosuhteissa. Tästä syystä Libya tarvitsee selkeän poliittisen eliitin vision ja Eurooppa, Euroopalta se tarvitsee humanitaarista apua. Suunta, mihin maa on nyt menossa, tulee vaikuttamaan, vaikuttamaan Eurooppaan myöskin tulevaisuudessa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kelam. Minuutti. Kiitoksia puhemies. Libya on naapurimaa. Tämä täytyy muistaa, että tilanne on äärimmäisen dramaattinen, koska siellä on poliittinen tyhjiö, jota Daesh ja muut ääri voimat hyödyntävät. Sieltä lähtee ihmisiä naapurimaihin, Tunisian, Egyptiin, Saheliin ja jopa Eurooppaan. Toisella Välimeren rannikolla on, arvioidaan olevan noin 3000 Daeshin taistelijaa. Tänä päivänä EUn pitäisi keskittää kaikki poliittiset ja humanitaariset ponnistuksensa viime joulukuun poliittisen sit, sopimuksen täytäntöönpanoon. Jos tämä epäonnistuu, meidän pitäisi pohtia toista vaihtoehtoa sotilaallista interventiota, jossa olisi UKon tuki ja kansainväliset joukot, jotta estäisimme Daeshia ottamasta Libyan haltuunsa, Libyan naapurimme. Kiitos. Mike. Mikrofoni. Pane presidente, Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Viime viikolla kansallisen yhtenäisyyden hallitusta ei saatu muodostettua ja tämä on vakava ja traaginen uutinen, uutinen. Kun ei ole vakaata hallitusta, niin epävakaus hallitsee koko alueella. Humanitaarinen tilanne on vakava niin ikään ja naapurimaat myös epävakautuvat, Tunisia ja Egyptiä, Egypti etunenässä. Ja tällä tavalla myöskin äärijärjestöt, jotka liittyvät ISISiin, saavat jalansijaa. Yhtenäis, yhtenäisen hallituksen aikaansaaminen olisi tärkeää ja EUn operaatioiden vaikutus ilman, ilman yli yhteishallitusta EUn interventioiden vaikutus on rajallinen esimerkiksi asekaupaan liittyen. Ja minä pyysin EUta ja kansainvälistä yhteisöä tekemään parhaansa vakauttamaan tämän maan ja auttamaan sitä saamaan aikaiseksi yhteishallituksen. Paljon kiitoksia. Nyt sitten menettelymään puhujaluetteloa. Viisi puhujaa on täällä pyytänyt puheenvuoroa. Ja herra Pospisil ensimmäinen minuutti. Kiitoksia puhemies. Kuuntelin tätä keskustelua herkällä korvalla ja olen samaa mieltä tästä analyysistä, jonka kollegani ovat täällä esittäneet. Tilanne on epätoivoinen ja Euroopalla on edessään uusia pakolaisvirtoja. Haluaisin vielä kiinnittää huomiota yhteen asiaan, jota ei ole mainittu, ja se on meille uhka nimittäin kid, eurooppalaisten kansalaisten kidnappaukset Libyan alueella. Haluaisin sanoa neuvoston ja komission edustajille, että Tsekin kansalainen kidnappattiin maaliskuussa 2015. Hänen nimensä on Pavel Husa ja hän työskenteli siellä öljyyrityksen palveluksessa ja terroristijärjestö on pitänyt häntä hallussaan vankinaan jo yli vuoden ajan tai melkein vuoden ajan. Eli olisi, eh, kidnappaukset jatkuvat ja neuvotteluja tarvitaan. Kiitoksia. Seuraavaksi seuraava puhuja. Paljon kiitoksia, puhemies. Tämänhetkinen taloudellinen poliittinen tilanne Libyassa on erittäin hankala eh, kansalaisille, jotka ovat vaikeassa tilanteessa edelleen siellä on hyökkäyksiä öljyinfrastruktuuria kohtaan. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä kansalaisten hyvinvoinnin kannalta. 80 prosenttia maan PKTstä riippuu öljysektorista. Hiljattain ISISin terroristit laajensivat vaikutusvaltaansa Gaddafin jälkeen ja jokin aika sitten esimerkiksi satamia myöskin öljynjalostamoita pommitettiin ja siitä aiheutui suuria tulipaloja. Ja tämän sotatilanteen seuraus on se, että tuhannet ihmiset joutuvat jättämään maansa, maansa ja tästä syystä myöskin pakolaisvirrat vielä kasvavat. Tämä on selvää, että kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden täytyy tehdä jotakin, jotta nämä oikeuksien loukkaukset saadaan torjuttua. Ihmisoikeuksia loukataan ja Tämän lisäksi totta kai täytyy myös katsoa, mitä Turkki tekee. Turkkihan tukee terroristeja Libyassa. Kiitos. Kiitoksia edustaja Jakovčić. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Kada sam prvi puta govorio o Libiji... Puhemies, kun puhuin Libyasta täällä parlamentissa aikaisemmin, niin sanoin, että tiedämme, että mitä me emme halua. Ja me emme halunneet sitä, että Gaddafi pysyisi diktaattorina vallassa. Mehän haluamme demokraattisen Libyan, mutta me emme tiedä, kuinka se tapahtuisi. No tiedämmekö me, mitä me todella haluamme ja miten me sen haluamme nyt? Kuinka siihen pääsemme? Koska on uskomatonta, että pari tuhatta rosvotaistelijaa saa aikaan näin valtavan ongelman eteläisessä naapurustossamme ja epävakauttaa maan tavalla, jota emme voi estää. Tietyssä vaiheessa menneisyydessä aikaisemmin olisimme voineet tuhota tuollaisen, tuon maan, joka, jota Gaddafi johti. On uskomatonta, että Euroopalla tai EUlla ei ole diplomaattista voimaa järjestää asioita kuntoon. Tarvitsemme kiireellisiä toimenpiteitä, koska kaikki ongelmat ovat peräisin Libyasta. Kiitoksia, edustaja Bolchak. Kiitoksia, puhemies. Mistäköhän tämä nyt mahtaisi tulla? Ei mistään. No niin, nyt on syntynyt turvallisuustyhjiö, joka Daesh pyrkii täyttämään ja täyttääkin. Me epäonnistumme uudelleen, jos me jätämme Libyan oman onnensa nojaan juuri nyt. Suurin asekeskittymä tuntuu olevan Libyan alueella juuri nyt. Meidän pitäisi todella yrittää löytää erilaisia ratkaisuja kansallisen yhtenäisen hallituksen muodostamiseksi. Ja olemmekin kuulleet jo tässä keskustelussa useita aloitteita ja ehdotuksia. Uskon, että EU ja neuvoston edustajien pitäisi tässä näytellä suurta roolia, vaikka jotkut pyrkivätkin pitämään Libyan siinä tilanteessa, missä se nyt on. Se ei ole meidän inter- Kiitoksia, edustaja Suba, minuutti. Kiitos. Se, että tuetaan sotilaallisesti Gaddafin vallasta syöksyä, niin ajateltiin, että Libyan instituutiot olisivat vaka, riittävän vakaita, vaikka maa oli 42 vuoden ajan diktatorin vallassa. Muutama vuosi tämän jälkeen on saatu, siellä on ollut hirvittävä sisällissota ja tästä syystä ei ole mikään yleisessä Daesh on saanut siellä jalan sijaa. Terroristiryhmät ovat saaneet jalan sijaa siellä ei ole riittävästi rakenteita vastustaa tätä. Meidän tulisi antaa kaikki tarvittavat poliittiset rahoitukselliset tuet, joita voimme antaa niin, että saadaan aikaiseksi toimiva ja inklusiivinen kansallisen, kansallinen yhtenäisyyshallitus ja että siellä saadaan myöskin torjuttua Daeshin eli paikallisen syövän leviäminen. Kiitoksia. Näin olemme päättäneet menettelyn ilman puheenluotteloja ja tässä haluaisin antaa sitten ministeri Kundesille puheenvuoron. Thank you. Uh, Kiitoksia oikein paljon, arvoisa puhemies. Euroopan parlamentin jäsenet, ja kiitoksia tästä mielenkiintoisesta keskustelusta ja kiitoksia merkittävistä huomioistanne. Varmaankin kaikki olemme kaikki samaa mieltä ja puhun tässä myöskin korkean edustajan puolesta siitä, että Libya on aivan keskeisessä asemassa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme turva, ka, politiikamme kannalta. Se on lähellä Tunisia ja Egyptiä ja Malia ja Nigeria myös. Ja ne teistä, jotka totesivat, että on yhä enemmän vaaroja tai riskejä siitä, että ISIS on läsnä Libyassa, ovat aivan oikeassa. Me katsomme, että poliittinen prosessi etenee Italiassa, eh, anteeksi, Libyassa, mutta se ei etene riittävän nopeasti. Viranomaiset ovat heikkoja siellä ja tarvitsevat tukeamme. Ja jos olen kuunnellut nyt jäseniä tässä oikein, niin on tärkeää ymmärtää, että EU on lähellä Libyaa ja siitä koituu EUlle. Vakavia uhkia terrorismiryhmiä täytyy saada hallittua, mutta esimerkiksi Libyan öljyteollisuus on siinä määrin tärkeää, että tämä uhka vaatii yhä kiireellisempiä ratkaisuja täytäntöönpanoa toimenpiteille ja myöskin Libyan omien viranomaisten täytyy toimia tehokkaammin. Ja myöskin Libyan talous on halvantuneessa tilassa ja humanitaarinen kriisi vaatii myös huomiota, me palaan tähän myöhemmin, ja salakuljettajia täytyy saada, salakuljettajat täytyy saada hallintoon samoin ihmisten salakuljetus ja laiton maahanmuutto. On tärkeää tietää, että ratkaisu ihanteellinen ratkaisu kaikkiin näihin ongelmiin olisi libyalaisten oma hallitus, joka työskentelee libyalaisten puolesta ja eteen. Ja se toimisi kansainvälisen yhteisön tarjoamalla tuella. Mutta kysymykseni kuuluu, että onko tämä mahdollista, jos katsella, katsotaan nyt kuinka monia toimijoita siellä on ja sotilaallisia ryhmiä ja Daesh on läsnä niin monilla eri Libyan alueilla. Onko mahdollista vielä saada aikaan kompromissia. Vai he- helppoa se ei ole. Emme epäile ollenkaan e- sitä, etteikö suurin osa libyalaisista olisi jotakin muuta kuin radikaaleja. Uudet viranomaiset edustavat paljon paljon maltillisempaa enemmistöä kuin aikaisemmin ja me haluamme tukea tätä hallintoa nimenomaan tästä syystä. EU tekee kaikkensa jatkossakin, jotta se voisi tukea näitä ponnisteluja ja jotta Libyasta tulisi vahva ja turvallinen maa viisi vuotta diktatuurin kaatumisen jälkeen. Minun mielestäni on tärkeää sanoa myös, että ymmärrän sen ajatuksen, että kun monet puhuvat täällä suunnitelma b mutta me uskomme vakaasti ja uskon, että koko kansainvälinen yhteisö uskoo, että yhteishallitus siinä vaiheessa, kun nyt olemme, ja jonka hyväksyisivät kaikki libyalaiset, on ainoa mahdollisuus palauttaa rauha ja turvallisuus maahan ja estää totaalinen taloudellinen katastrofi. Tällä hetkellä se on nyt neuvottelujen todellinen piste ja, poik- ja tältä neuvottelureitiltä poikkeaminen ei olisi viisasta. Tätä mieltä on myöskin korkea edustaja. Tietenkin me olemme valmiita tukemaan ei pelkästään neuvotteluprosessia, koska mehän olemme aktiivisia, korkea edustaja on aktiivisena tässä ja olemme hyvin lähellä Martin Köbleriä. Ja monet teistäkin totesivat, että haluavat tukea ja antaa tunnustusta Koblerin tekemälle työlle hyvin vaikeassa tilanteessa. Joulukuussa hän sai aikaan kansainvälisen yhteisön yhteenkokoamisen ja sai koottua Libyan eri puolueet ja myöskin kunnat, jotka ovat hyvin tärkeässä asemassa. On tärkeää, tietää, on tärkeää osata tehdä työtä monilla eri rintamilla Libyan kaltaisessa maassa. Ja hän on tehnyt työtä erityisesti tämän asian parissa. Hän tietää, kuinka neuvotellaan. Mutta meidän täytyy antaa hänelle tukemme, koska erityislähettiläs ei pysty tekemään kaikkea yksin. Hän tarvitsee Euroopan unionin kansainvälisen yhteisön tukea ja tietenkin myös turvallisuusneuvoston tukea sieltä New Yorkista. Monet teistä mainitsivatkin myös humanitaarisen kriisin. Se on tärkeä asia, koska fragmentoituneissa turvallisuustilanteissa käy aina niin, että kansalaiset, maan omat kansalaiset joutuvat uhreiksi. He maksavat tapahtumista hinnan, korkean hinnan. Ja ei ole epäilystäkään, etteikö kansainvälinen humanitaarinen laki on uhattuna ja humanitaarisen avun perille tulo ei ole taattu. Tarvitaan kokonaisvaltaista ratkaisua tähän kriisiin. Monenlaisia välineitä on mobilisoitukin jo esimerkiksi siirtymään joutuneiden henkilöiden tilanteen helpottamiseksi ja muuttovirtojen hallitsemiseksi. Tarvitsemme tähän kaikkea, kaikkia ja kaikkea, mutta uskon, että EU on kaikkein aktiivisin toimija tässä humanitaarisessa polttavassa kysymyksessä. Ja tässä viitattiin myös ihmisoikeuksien polkemiseen ja väärinkäyttöön. Kun työstetään poliittista ratkaisua ja käymme läpi Libyaan liittyviä riskejä, niin tietenkin ymmärrämme että ihmisoikeusrikkomukset ovat valtavia. Olette nähneet, kuinka monta sotilaallista ja puolisotilaallista ryhmää ja rosvojoukkiota Libyassa on ja kuinka ne monissa paikoin hallitsevat väestöä ja käyttävät heidän oikeuksiaan hyväkseen ja heitä hyväkseen. Eli meidän ei pidä pelkästään kiinnittää huomiota tähän tilanteeseen, vaan tehdä kaikki, mitä mahdollisuuksien rajoissa on sen ratkaisemiseksi. Ja kun puhutaan tästä uudesta hallituksesta ja sen muodostamisesta, kuinka monta jäsentä siinä pitäisi olla ja kaikista muista kysymyksistä, jotka, jotka asiaan liittyvät, enkä halua niihin nyt puuttua niihin yksityiskohtiin sen tarkemmin, mutta ihmisoikeusmissio on suoritettu, jotta ymmärrettäisiin, mitä siellä tapahtuu. Ja teemme työtä myöskin mediasektorilla ja koulutamme ihmisiä, että voisimme varmistaa, että tällaisista asioista raportoidaan. Ja moniakin projekteja on omistettu demokratian siirtymisprosessille, enkä käy niitä nyt tässä yksityiskohtaisesti läpi. Puhemies, haluaisin lopettaa seuraaviin sanoin, ja ymmärrän, että täällä parlamentissa asialle on myös vahva tuki sille, että mennään asioissa eteenpäin, mutta ei olla lapsellisia, ei lähdetä liikkeelle naivisti. On ymmärrettävä, että poliittinen ratkaisu on aina se tehokkain ratkaisu, se ei ole mikään pehmo ratkaisu, vaan se on ratkaisu, jolla saadaan aikaan järjestystä, eikä kyse eikä siitä nyt yhtäkkiä tule Tanska tai joku eurooppalainen demokratia, mutta se on ainoa tapa, jolla voidaan saada aikaan vakautta. Ja Euroopan unionin tuella saadaan myöskin hallintaan Daesin kaltaiset ääriliikkeet. Kiitoksia. Um, primit opt de Minulla olen saanut kahdeksan päätöslausumaesitystä. Ne on ö, saatu ja nyt.